mielestäni komissio pyysi puheenvuoroa, mitä ei esityslistalla ollut. Tämä kestää vain muutaman minuutin, koska meillä on paljon äänestyksiä, niin emme lähde keskusteluun. Komission jäsen Rehn, pyydän teitä kaikkia istuutumaan ja huolehtimaan siitä, että salissa olisi rauhallista. Komission jäsen Rehn, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet. Yhteisymmärryksessä parlamentin puhemiehistön ja komission puheenjohtajiston kanssa haluaisin antaa lausunnon komission nimissä koskien neuvotteluita Kreikasta. Luonnollisesti Haluan kertoa teille asiasta ja saada teiltä, haluan myös teiltä poista tukea, että voidaan viedä loppuun sopimus, että voimme helpottaa seuraavaa maksuerää äh, rahoitusohjelmassa Kreikalle. Tämän viikon alussa heikennystason sopimus saatiin aikaan IMF, Kreikan viranomaisten ja EUn välillä, Troikan välillä pitkä kokous euroryhmässä tiistai-yönä, tiistai-iltana, joka kesti aina keskiaamuun saakka, saakka, sai aikaan huomattavaa edistystä kohti sopimusta Kreikan kohdalla, vaikkakin lopullinen päätös jäi vielä saamatta tällä kertaa. Erittäin tärkeää on, että euroryhmä tunnusti sen, että Kreikan viranomaiset ovat onnistuneesti panneet eri vaadittuja toimia, joista oli sovittu IMFn ja EUn kanssa. Tämä on tulosta erittäin painokkaista ponnistelusta Kreikan puolella. Mitä tulee rakenteellisiin uudistuksiin tärkeitä päätöksiä tehtiin, jotta saataisiin aikaan tehokkaampi, tuloksellisempi verohallinto – se onkin ratkaisevan tärkeä asia, koska oikeudenmukainen verotaakan jako on kysymys ei vain hyvässä julkisen talouden hallinnassa, vaan myös on kyse sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Näin ollen meidän pitäisi nyt voida ylittää se myytti, että mitään edistystä ei Kreikassa ole saatu aikaan. Tämä näkemys on tu- haitallinen, epäreilu myös. Arvoisat parlamentin jäsenet, Kreikka saa aikaan tuloksia. Nyt on aika sille, että Kreikan eurooppalaiset ja kansainväliset kumppanit täyttävät oman puolensa sopimuksesta. And to do that, uh jotta tässä onnistutaan euroryhmän ja euroalueen täytyy päättää uskottavista joukkoista toimista, jotta voidaan palauttaa velkakestävyys Kreikassa. Kun keskusteltiin tiistai-iltana, saimme aikaan, pääsimme varsin lähelle so- yhteisymmärrystä ja sopimusta. Näissä, tässä kontekstissa pitäisi olla selvää, että nämä toimenpiteet eivät sulje pois sitä, etteikö täytyisi uudelleen arvioida Kreikan tulevien vuosien velkakestävyyttä, eikä se sulje pois sitä, että ryhdytään uusiin päätöksiin tarvittaessa, kun ajatellaan tulevaa kehitystä, riippuen tietenkin siitä, onko täysin täytetty, käytän, toteutettu uudistusohjelma Kreikassa. Vielä lopuksi luotan siihen, että jokainen Brysselissä äh, tulee osallistumaan rakentavassa hengessä ensi maanantaina kokoukseen ja voidaan päästä pois tällaisesta haitallisesta tilanteesta. En näe mitään syytä sille, miksi meidän ei pitäisi voida viedä loppuun tätä pakettia ja päästä eroon epäselvyydestä ja epävarmuudesta, joka on estänyt luottamuksen syntymistä Euroopassa ja vähentänyt myös investointeja ja kasvua Kreikassa. Arvoisat parlamentin jäsenet, Eurooppa seisoo Kreikan rinnalla Voin vakuuttaa teille, että minun yksikköni tekee valtavasti työtä, jota tässä onnistutaan, ja komissio ei jätä mitään tekemättä, ei kiveäkään kääntämättä, etteikö tätä olennaisen tärkeää sopimusta saataisi aikaan. Se on niin tärkeää Euroopan koko taloudelle, samoin Kreikan kansalle. Kiitos. Vielen Dank, Herr Kommissar Rehn. Kiitos komission jäsen Rehn. Hyvät kollegat, Puhemies pyysi minua antamaan äh, nimissään seuraavan lausunnon. Arvoisat kollegat, tuleva sunnuntai on äh, kansainvälinen päivä naisiin kohdistuva väkivaltaa vastaan. Ikävä kyllä äh, väkivalta on todellisuutta koko maailmassa, myös Euroopan unionissa. Naisiin kohdistuva väkivalta ei tunne mitään kulttuurisia